16. tammikuuta. Esityslistalla vuorossa yhteinen kes- yhteiskeskustelu kauppasopimukset Meksikon ja Chilen kanssa. Kyseessä on, ovat suulliset kysymykset, joilla pyritään uudistamaan vapaakauppasopimuksia ja uudist- odottamaan myös EUn ja Chilen välistä vapaakauppasopimusta. Eh, Puheenvuoron saa eh, kysymyksen tekijä herra Moreira. Viisi minuuttia. Obrigado, <clears throat> presidente, senhor eh, Kiitoksia, puhemies, arvoisa komission ja sen parhaat kollegat. Minä olen äh, kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja ja olen erittäin iloinen siitä, että tänään täysistunto käsittelee EU-Meksiko ja EU-Chile äh, vapaakauppa kauppa, kauppasopimuksia äh, näiden kahden maan kanssa. Herra Kutas on hänkin esittelijä Meksikon kohdalla ja sitten Chilen kohdalla roa Zamora, mutta hän ei valitettavasti tänään pääse paikalle. Sallittehan, että ensin kiitän heitä molempia heidän tärkeästä työstään liittyen tähän käsiteltävään asiaan. EUn ja Meksikon väliset suhteet perustuvat äh, sopimukseen äh, ja sitten äh, Chile-sopimus allekirjoitettiin marraskuussa vuonna 2002. Nyt kyse on siitä, että nämä Molemmat kauppasopimukset ovat yli 10 vuotta vanhoja. Tuolloinhan ne olivat puhtaita kauppasopimuksia, mutta tilanne on muuttunut kovastikin ja kauppapolitiikka on muuttunut molempien osapuoltenkin suhteen. Euroopan unioni on käynyt erittäin dynaamiset kahdenväliset neuvottelut Kolumbian, Perun kanssa, vastikään Kanadan kanssa. Nyt puhutaan TTIPistä Yhdysvaltain kanssa. Ja sitten Merkosurinkin kanssa neuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä. Meksiko ja Chile taas osaltaan käyvät neuvotteluja Ähm, Tyynenmeren alueella haluavat äh, ajaa yhdessä Kolumbia ja Perun kanssa alueellista yhteistyötä ja ovat myös äh, allekirjoittaneet vapaakauppasopimuksia monien muiden maiden kanssa. Nyt äh, siis kyse on näiden EUn ja näiden maiden välisten vapaakauppasopimusten päivittämisestä. Mm, tämä päivittäminen on todella tärkeää ja tarpeellista. Euroopan unionin kannalta voidaan todeta, että nämä uusimmat vapaakauppasopimukset esimerkiksi Korean kanssa ovat huomattavasti kunnianhimoisempia kuin nämä vanhemmat. Esimerkkinä nyt vaikkapa palvelut, julkiset hankinnat, teollisia tekijänoikeudet, suorat ulkomaiset investoinnit ja niin edelleen. Samoin vaikkapa kestävän kehityksen ajaminen. Kaikki nämä kysymykset ovat nykyään ihan perusasioita kaikissa vapaa kauppasopimuksissamme. Ja nyt siis neuvotellaan Meksikon ja Chilen kanssa näiden sopimusten päivittämisestä, ajankohtaistamisesta juuri näissä kysymyksissä, jotka mainitsin. Ensimmäinen kysymys, joka tässä yhteydessä nousee esiin, on seuraava. Näitä sopimuksia on siis tarpeen modernisoida, laajentaa tai ehkäpä pitää myös kysyä, että tulisiko Meksikon uudelleenarviointi käynnistää tai Äh, Chilen sopimukseen. Ja näissä uudisissa kysymyksissä on nyt kyse siitä, että komissio arvioi uudelleen EU-Meksiko ja EU-Chile äh, vapaakauppasopimuksia näin monien vuosien jälkeen ja tarkastelee, minkälaiset oikeudelliset puitteet on otettava huomioon tässä modernisointityössä, mikä täytyy ottaa huomioon tässä päivittämistyössä ja mm, mikä on realistista. No mitkä sitten ovat painopistealueita näiden kahden maan suhteen, kun ajatellaan tämänhetkistä kauppa-agendaamme? Tästä näissä kysymyksissä nyt on Inta valiokunnan mielestä kysymys ja pidimme hyvin tärkeänä tätä keskustelua ja nyt onkin kiinnostavaa kuulla, mitä komissio kertoo. Kiitos. Parola al commissario Kallas. Kiitoksia komission sen Kallas. Madam President. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, komissionäär de Hyht ikävä kyllä ei päässyt tämän illan yhteiseen keskusteluun, kun puhutaan kahden kahdesta vanhimmasta vapaakauppasopimuksesta Meksikon ja Chilen kanssa. Ja olenkin tyytyväinen voidessani tässä tänään edustaa komissiota. Lähdetään liikkeelle Meksikosta. EU on maan toiseksi suurin vientimarkkina-alue USAn jälkeen ja EU on Meksikon kolmanneksi suuri tuonnin, tuon, tuontialue kauppa on lisätty viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeaikaiset uudistukset Meksikossa ovat luoneet lupavia näkymiä EU-laisille, EU-yrityksille alueilla, kuten televiestintä ja energiasektorit komissio puoltaa vakaasti sitä, että edelleen kehitään kauppa- ja investointisuhteita Meksikon kanssa ja tällä hetkellä se on neuvottelemassa meksikolaisten vastapuolten kanssa siitä, miten tässä onnistutaan. Nyt on olemassa yksimielisyys siitä, että pitäisi päivittää näitä suhteita ja sopimuksia kokonaisuudessaan ja saada aikaan EU-Meksikon yhteinen työryhmä tätä tehtävää varten. Ensimmäinen kokous pidettiin jo viime lokakuussa Brysselissä osapuolet olivat, pohtivat, miten on mahdollista uudistaa tariffeja, teollisen oikeuskysymyksiä, mukaan lukiset maatilliset merkinnät, alkuperämerkinnät, kaupan helpottamistoimet, kasvi- ja kasvinterveydelliset kysymykset ja mi- miten voidaan estää teknisiä esteitä kaupalle. Toinen kokous on tarkoitus järjestää ensi kuussa Meksiko Cityssä. Silloin osapuolet jatkavat ja miettivät, miten voidaan uudistu, uudistaa näitä sopimuksia. Avainalueita neuvottelussa ovat julkiset hankinnat, kilpailupolitiikka, investointien suojelu, kauppa ja investoinnit energiaan, kaupan kiistaratkaisut ja kestävä kehitys. Näiden kahden kokouksen pohjalta laitetaan raportti, jossa otetaan kokonaiskuva tilanteesta. Tällä välin Euroopan komissio on lähtenyt liikkeelle ja tilannut, tai alkanut laatia arviointia kahdesta pilarista tämäksi sopimuksessa miten mahdollinen uudistettu sopimus vaikuttaisi eri alueilla mukaan lukien ne alueet, jotka mainitaan näissä kysymyksissä. Tutkimuksessa tutkitaan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä Meksikossa että EU:ssa aivan erityisesti mitä tulee työllisyyteen, palkkoihin, kotitalouksien tuloihin, työolosuhteisiin, köyhyyden poistamiseen ja ihmisoikeuskysymyksiin. Siinä arvioidaan myös ympäristövaikutuksia ja aivan erityisesti onko sopimus vaikuttanut talouden vihertämiseen. Tutkimuksessa pyritään myös määrittelemään käsittelemään kaikki jäljellä olevat äh, kaupan esteet, erityisesti muut kuin tullitariffit, äh, esteet, ja pohditaan missä määrin näitä kysymyksiä voitaisiin käsitellä uudistetussa sopimuksessa. Komission päätös suositella neuvotteluiden avaamista tulee riippumaan siitä, minkälainen tulos syntyy näistä alustavista neuvotteluista Meksikon kanssa ja missä kuinka suuria pyrkimyksiä osapuolella on ja minkälaisia tuloksia saadaan tästä arviointitutkimuksesta jos komissio mahdollisesti puoltaisi sitä, että voidaan parantaa lukua rahoituspalveluista ja ottaa mukaan luku kestävästä kehityksestä, johon liittyy selkeästi, sel, selkeitä juridisesti sitovia velvoitteita. Sitten Chileen kahdenkeskinen kauppasuhde perustuu erittäin onnistuneeseen sopimukseen. Sen jälkeen, kun se tuli voimaan, ja saatiin aikaan tämä assosiointisopimus Marraskuussa 2003 kauppa on kasvanut 120 prosenttia, nyt ollaan 18,1 miljardissa vuonna 2012. 2004 ja, ja 2011 vuoden jäl, jälleen vienti EUsta on noussut 108 prosenttisesti ja tuonti taas on noussut 87 prosentilla. EU on myös edelleenkin suurin äh, ulkomaisten investointien tuoja 21,5 prosenttia kokonaissuorista äh, ulkomaan investoinnista Chilessä. Kun tätä kontekstia vasten asiaan, niin molemmilla osapuolilla on selkeä intressi edelleen kehittää kauppasuhteitaan. Kauppapilari assosiointisopimuksessa kattaa äh, lukuisia säädöksiä koskien muita kauppasopimuksia ja niitä on käsitelty erikseen aikanaan. Muun muassa on korkean tason suoja, nimisuoja, jota tämä liittyy maantieteellisiin alkuperämerkintöihin ja säädökset kasvin terveyskysymyksen menee pidemmän kuin VTO-säännöt. Tämä on kaiken kaikkiaan varsin kattava sopimus, jota on täytäntöön pantu varsin tyydyttävällä tavalla ja näin molemmat osapuolet ovat hyötyneet tästä tilanteesta riippumaton ex post-arviointi kauppapilaista sopimuksesta, sopimuksessa, joka vietiin loppuun 2012 kuvaa tätä tilannetta. Komissio on kuitenkin sitä mieltä, että kauppapilarisopimuksessa sopimuksessa sitä voitaisiin uudistaa esimerkiksi palveluiden osalta, investoinneissa, alkuperäsääntöjen kohdalla ja mitä tulee julkisiin hankintoihin, teknisiin esteisiin kaupassa ja kasviterveyskysymykset kysymykset ja sama koskee vielä kestävää kehitystä tässä yhteydessä. Komissio on tyytyväinen siihen, että Chile on laitettu se epävirallisen ehdotuksen siitä, miten voitaisiin uudistaa EU-Chile Chile, Chile Tämä välitettiin meille tiedoksi viime vuoden lokakuussa. Siinä on mukana erittäin tärkeä kauppaulottuvuus, jota edelleenkin komissio on arvioimassa Samoin hallinto on pohtinut asiaa. On myönteistä, että Chile on ilmaissut valmiutensa keskustella asioista, jotka eivät kuulu näihin arviointilausakkeisiin, mitä tulee palveluihin ja maatalousalaan. Omalta osaltaan komissio puoltaisi sitä, että otettaisiin mukaan luku kestävästä kehityksestä, jossa olisi selkeät sitovat sitoumukset ja pohdittaisiin sitä, miten voitaisiin parantaa lukua rahoituspalveluista erityisesti, kun ajatellaan uudistettua EU-lainsäädäntöä pankkisektorilla. Tässä vaiheessa prosessia tarvitaan vielä syvällistä työtä sekä EU-ssa että Chilessä. Vieläkin olemme varsin alkuvaiheissamme ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä Chilen kanssa. Samoin haluamme kuulla Euroopan parlamenttia, jäsenvaltioita ja muita sidosryhmiä, jotta voimme paremmin tunnistaa mahdollisia alueita, jotka ovat erityisen tärkeitä EUlle. Kiitoksia. Grazie, commissario. Ora la... Kiitoksia. Seuraavaksi ryhmän puhujat EPPstä. Edustaja Salafranka, kolme minuuttia. Komisario, señoria. Arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, aivan ensin haluan todeta, että eivät nämä ole vapaakauppasopimuksia. Nämä ovat assosiaatiosopimuksia, ensimmäisiä sellaisia, ensimmäisiä sopimuksia, jotka Euroopan unioni eh, sitoi kolmansien maiden kanssa. Eh, nämä olivat ikään kuin tällaisia neljännen sukupolven sopimuksia, joissa oli mukana näiden vanhojen lausekkeiden lisäksi myös tuo kaupan vapauttaminen. Minulla oli itselläni tuolloin aikoinaan kunnia olla esittelijänä parlamentissa ja nämähän sopimukset osoittivat, osoittautuivat todella menestyksekkäiksi esimerkiksi mm, ensimmäisten voimassaolovuosien kanssa, Chilen kanssa, aikana Chilen kanssa kauppa lisääntyi yli 200 prosentilla, samoin Meksikon kanssa yli 80 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Ja niin kuin Moreira totesi, näistä käytiin neuvottelut jo yli kymmenen vuotta sitten. Maailma on muuttunut, maailma on aivan täysin toisenlainen ja Euroopan unioni neuvottelee nyt muun muassa Yhdysvaltojen kanssa, Kanadan kanssa, Japanin kanssa, Uuden, Uuden Seelannin, Australian sekä myös naapurustonsa kanssa, joten ei tässä nyt varmaankaan komission jäsen mitään suuria tutkimuksia tai monia kokouksia tarvita sen suhteen, etteikö olisi aivan selvää, että nämä sopimukset on päivitettävä, niitä on uudistettava. Santiago de Chilen kokous tammikuussa vuosi sitten kyllä tämän jo osoitti. Niin, vuosi sitten komission jäsen. Tässä vuodessa ei paljoakaan ole tapahtunut. Chile teki meille tarjouksen jo tuolloin ja odottaa Euroopan unionilta vastausta. Mitä Meksikoon tulee, eh, siellä on hyvin merkittäviä uudistuksia muun muassa televiestintä- ja energia-alalla käynnissä ja kyse on myös suuresta eh, merkityksestä asiasta Euroopan unionille ja eh, sen kansalaisille. Joten arvoisa komission jäsen, älkäämme nyt hukatko tässä enempää aikaa. Meidän täytyy, kun chileläiset nyt ihan oikeutetusti pyytävät aktivoimaan tämän sopimuksen uudelleen tarkastelua lausekkeen, niin meidän tulisi näin tehdä ja meidän tulisi samoin Meksikon kanssa neuvotella ennen kuin komissio nykykomission toimikausi päättyy. Arvoisa komission jäsen, kyllä tämä, tässä nyt tulisi ajaa Euroopan unionin kansalaisten ja yritysten etua. Kyllä meidän ehdottomasti täytyisi toimia ja meidän täytyisi kaikki ottaa huomioon se, että tässä on nyt Chilen huippukokouksesta kulunut jo aivan liikaa aikaa ilman, että asiassa olisi saatu aikaan minkäännäköistä edistystä. Kiitos puheenjohtaja. puhemies. Grazie per il gruppo SD. Onore... Satoksi edustaja Uh, doamnă președinte acordul de parteneriat economic kumppanuussopimus euroopan unionin ja meksikon välillä on hyödyttänyt molempia osapuolia vuosien yhdeksänkymmentäyhdeksän ja 2012 välillä vienti Euroopan unionista Meksikoon ovat kasvaneet 164 prosentilla ja toisinpäin 186 prosenttia. Kuten kollegatkin ovat sanoneet, maailmankaupan tilanne on muuttunut ja tämän tyyppisiä sopimuksia on paljon enemmän ja ne ovat paljon kunnianhimoisempia ja tästä syystä sopimus halutaan nyt uuden aikaistaa. EUn ja Meksikon välisestä sopimuksesta täytyisi löytyä lausekkeet, joissa puhutaan kestävästä kehityksestä. Siellä täytyisi myöskin kiinnittää aivan erityistä huomiota ihmisoikeuksiin rahoituspalvelut tulisi mainita, koska me voisimme saada tässä yhteistyötä EUn ja Meksikon välillä ja täten vältyttäisiin veron, veronkierrolta ja petoksilta jos otamme huomioon neuvottelut Euroopan unionin ja Meksikon pohjoisten naapureiden eli Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa, niin meidän tulisi saada aikaan jonkinlaista johdonmukaisuutta tällä vapaakauppa-alueella. Grazie per il gruppo. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreistä Rouva Keller. I'm not convinced that deepening our trade... Kiitoksia. En ole vakuuttunut siitä, että jos syvennämme näiden maiden kanssa kauppasuhteita, on välttämättä hyvä oikea askel eteenpäin. Me kaikki tiedämme, että kauppapääosasto on jo se on jo kädet täynnä näillä kaikista näiden kauppasopimusten kanssa mukaan, mukaan TTIP-neuvottelut. Uskon, että tämän nämä sopimukset ovat todellakin vanhentuneet. Meidän pitäisi uudelleen pohtia, mitä haluamme saada kaupasta. Ja minä puoltaisin reilua kauppaa, kauppaa, joka todellakin hyödyttää sekä EUn kansalaisia että kumppanimaitamme. Meidän pitää myös ymmärtää, että kauppastatistiikkaamme on täysin vanhettunutta ollaan oikeastaan 1900-luvun tasolla. Pascal Lamin artikla vuodelta viime joulukuuta, lukekaa se. Hän sanoi, että globaaliset arvoketjut ovat muuttaneet kauppaa. Yli 60 prosenttia kaupasta on sisäistä. Onko meillä mitään vastausta täällä? Olemme koskaan pohtineet asiaa täällä parlamentissa? Oletteko koskaan miettineet asiaa komissiossa? Miten kaikki globaalinen kauppa sopii yhteen? Miten se kaikki integroidaan? Meidän pitäisi pikemminkin korostaa ihmisoikeuksia. Se on ydinarvo ja pohtia, mitä Meksikossa tapahtuu Tämä aiheuttaa valtavia ongelmia. Järjestänyt, rikollisuus aiheuttaa valtavasti ongelmia, samoin e, laittomat manivert. Tätä kaikkea pitäisi pohdella ennen kuin syvennämme millään tavalla kauppasuhteitamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Scholz, gue ryhmä Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisa komission jäsen kauppasopimuksen uudistamisen kautta minun ryhmäni mielestä tulee parantaa yhteiskunnan tilannetta, muun muassa työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelua tai vastustaa rikollisuutta, mutta kun komission jäsen puhuu modernisoinnista, hän tarkoittaa liberalisoinnin vapauttamisen laajentamista koskemaan kaikki talouden alat. Eli kun Kanada ja Yhdysvaltain kanssa käydään neuvotteluja tai Meksikon kanssa, niin minun ryhmäni ei hyväksy tällaisia tuloksia. Ajatelkaa nyt, koko Meksikoa leimaa järjestäytynyt rikollisuus. Kymmenet tuhannet ovat menettäneet henkensä verisessä sisällissodassa. Ja kun me nyt haluamme sitten, tai kun he eivät, he eivät etene Mercosur-neuvotteluissaan, niin minun ryhmäni ei todellakaan halua, että äh, sitten tehdään äh, lisää äh, sopimuksia EUn kanssa. Uusliberalistinen vapaakauppa logiikka on täysin vanhentunutta. Me tarvitsemme yhteistyösopimuksia, jotka ovat, ottavat huomioon myös ekologisen kehityksen tällä uudella vuosituhannella. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Sinclair ei näytä olevan salissa, joten puheenvuoron saa edustajan Salva kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Chile ja Meksiko ovat jo vuosien ajan osoittaneet olevansa vakaita ja luotettavia kauppakumppaneita Euroopan unionille. Tämän ovat osoittaneet näiden sopimusten puitteissa, jotka niillä EUn kanssa on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana meidän suhteemme molempiin maihin ovat tiivistyneet ja osoittaneet, osoittaneet, eh, miten eh, kauppa käy. Eh, kauppavirrat ovat lisääntyneet jatkuvasti ja osoittavat, todistavat sen, että maanosa on erittäin tärkeä Euroopan unionin kumppani. Viimeisinä, viime vuosina kansainvälinen kauppa on edennyt eri aloilla, vaikkapa rahoituspalvelualalla, ja on herännyt täysin uusia mielenkiinnon kohteita, kuten vaikkapa PK-yritykset. Samoin sitten Amerikan manner äh, integroituu alueellisesti, niin kuin äh, tuo Tyynemeren allianssi nyt on osoittanut ja Euroopan unioni on käynnistänyt äh, neuvottelut Yhdysvaltain kanssa TTIP-neuvottelut niin kuin tuota sopimusta kutsutaan. Ja tämä ei ole mikään uhka meille, päinvastoin erinomainen mahdollisuus. Ja siksi katsonkin, että meidän tulisi nyt tarkastella mahdollisuutta parantaa, päivittää näitä Chile- ja Meksikon sopimuksia. Kaikki hyötyisimme tästä synergiasta, jota syntyisi niin, että suhteemme tiivistyisivät entisestään. Olemme tietoisia siitä, että nämä Äh, sopimukset itse sisältävät lausekkeita äh, sopimusten itsensä uudistamisesta, niin kuin professori Moreirakin tuossa totesi, niin Meksikon kuin Chilenkin sopimus. Mitä Meksikosopimukseen tulee, komissio on jo äh, toteuttamassa tutkimuksen siitä, miten voitaisiin tuota uudistuslauseketta käyttää. Ja komission jäsen nyt olisikin tärkeää käynnistää sama menettely sen suhteen, että miten näitä kauppasuhteitamme voitaisiin entisestään syventää syventää. Ja komission jäsen on äärimmäisen tärkeää tässä yhteydessä, että ulkomaankaupasta voi tulla meille todellinen kasvun moottori. Kiitos puhemies. Grazie. Ora... Kiitoksia. Vuorossa Rouva Sinclair saapuu. Hän saakin puheenvuoron. Yksi. Aitteko halua? Jälkeenpäin on no hyvä. Edustaja Cortes. Cortes. Eh, dentro de America. Kiitoksia puhemies. Meksikon tapaus aivan omalaatuisensa. Se on erityisasemassa ollut neuvottelija tältä alueelta EUn kanssa. Kauppasuhteet, investoinnit ovat tärkeitä kasvun, taloudellisen kasvun aiheuttajia EU-ssa, samoin Meksikossa. Tämä osoittaa, kuinka meillä on tällainen yhteinen näkemys tästä kauppasopimuksen tulevaisuudesta Meksikon ja EUn välillä. Se allekirjoitettiin jo 16 vuotta sitten kauppasuhteet Meksikon kanssa ovat vain kasvaneet sen jälkeen, kun sopimus on tullut voimaan. Tämän lisäksi olemme tehneet työtä ja edistyneet monissa eri kysymyksissä, jotka ovat globaaleja. On käsitelty turvallisuutta, ilmastonmuutosta, veroparatiiseja, tiedettä, teknologiaa ja olemme edistäneet kansainvälistä yhteistyötä ja pyrkineet puolustamaan ihmisoikeuksia. Monia asioita on tehty ja tavoitteita on ollut ja myös saavutettua paljon, mutta olemme myös siis tietoisia tästä tiestä, joka on vielä kulkematta. Globaali sopimus ei ole vain mahdollisuus vahvistaa poliittisia, taloudellisia ja yhteistyösuhteitamme vertaistemme vertaisten välillä, vaan pyrimme myös, voimme myös synnyttää mm, kasvua ja työpaikkoja on tärkeää, että Euroopan komissio lähettää selkeän viestin siitä, että globaali sopimus on prioriteettikysymys EUlle. Näin ollen kolme työryhmää, jotka on muodostettu, jotka tulevat kokoustamaan helmikuussa Meksikossa. Toivottavasti tässä saadaan tulokseksi neuvottelun mandaatti. On myös olennaisen tärkeää, että kyseinen työryhmä informoi niin tätä sekä komissiota ja Inta-valiokuntaa ja saa aikaan edistymissuunnitelman. Lopettelen. On tärkeää varmistaa, että työ, jota komissio tässä sekavallikunnassa tehdään, niin saadaan aikaan tämä sopimus. Korostankin, että tämä parlamentaarinen ulottuvuus on asia, jota pitää vielä vahvistaa, kun viedään sopimuksen uudistusta loppuun. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Correia. Signora Presidente, eh, signor Commissario. Eh, puhemies, hyvä komission jäsen. Sopimus EUn ja Chilen välillä on vanhentunut historiallisten tapahtumien takia ja tämä on johtanut siihen, että sopimusta täytyy päivittää. Ensinnäkin huhtikuussa 2011 tehtiin sopimus Kolumbian, Perun ja Meksikon välillä ja perustettiin alueellinen neuvosto, jonka tarkoituksena oli saada latinalaiseen Amerikkaan taloudellista yhdentymistä. Tämän lisäksi meillä on uudet neuvottelut, jotka tulevat johtamaan uusiin kauppakumppanuuksiin maailmassa – ja meillä on myöskin puolivirallinen sopimus tai asiakirja myöskin komissiolta, mutta meidän täytyy mennä vieläkin pidemmälle. Euroopan unionin ja Chilen ei tule menettää tätä voimaa, joka sillä nyt on. Meillä on piakkoin uusi parlamentti ja uusi komissio ja tämä on oiva tilaisuus suorittaa vuosikymmenen uudistus, joka hyödyttäisi kaikkia osapuolia. Eli meidän täytyy sitoutua siihen, että sopimusta tarkistetaan ja varmistetaan se, että yhteinen valiokunta otetaan tähän prosessiin mukaan arvoisa Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sinclair. Kiitoksia puhemies. Chile-valtuuskunnan jäsenenä minä vierailin maassa viime vuonna. Olen oikein tyytyväinen tähän vapaakauppasopimukseen, joka meillä on Chilen kanssa. Ja tosiaankin, ja se on osoittautunut luotettavaksi, vahvaksi kauppakumppaniksi. Siis siellä näiden molempien maiden kanssa on uskoakseni välttämätöntä toimia. Tietysti on ollut paljon edistystä Chilessä, mitä tulee ihmisoikeuksiin, ja sehän on täysin toimiva demokratiakin, ja se on pystynyt ohittamaan aikaisemmat vaikeutensa, mutta meidän pitää vahvasti peräkuluttaa tätä ihmisoikeuskysymystä kautta latinalaisen Amerikan yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille, koska Minulle puhuttu paljon vapakauppasopimuksista ja ihmiset miettivät, mitä tämä oikein tarkoittaa ja joudu kertomaan heille. If we, if the United Kingdom left the European... Jos Iso-Britannia lähtisi EU-sta, eikö sillä silloin enää olisikaan vapaakauppasopimusta? Ja hyvä kysymys se on. Täällä me puhumme näistä vapaakauppasopimusta muiden maiden kanssa ja kuitenkin uhkana on se, että jos lähtee EU-sta, niin silloin ei enää olisi mitään vapakauppasopimustakaan. Mutta halusin ottaa tämän asian esille tänä iltana. Ora eh, per il catch di AI, Seuraavaksi puhujat ilman puhujalistaa. Basescu. Relațiile comerciale cu țările din Kiitoksia puhemies. Kauppasuhteet äh, Keski- ja Etelä-Amerikan maiden kanssa ovat äärimmäisen tärkeitä erityisesti nyt ajatellen äh, talouskasvua alueella, niin Meksiko kuin Chilekin ovat hyvin luotettavia kauppakumppaneita. Ja siksi minäkin katson, että näitä nykysopimuksia tulisi päivittää ja laajentaa. Tämä hyödyttäisi molempia osapuolia. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kun puhutaan äh, julkisista hankinnoista, palveluista, niin sopimuksia todella tulisi päivittää. Ja kahdenvälisestikin parantamisen varaa on. On koko joukko aloja, joilla on erittäin hyviä, hyvät mahdollisuudet saada EU-tuotteita Chilen ja Meksikon markkinoilla. Ajattelen vaikkapa autoja, tai petrokemian teollisuutta tai sähkölaitteita. La parola ora al commissario Callas. Vuorossa komission jäsen, olkaa hyvä. Alan President, honorable Rouva puhemies, kunnianarvoisat jäsenet, haluaisin kiittää teitä kiinnostuksestanne tähän mielenkiintoiseen näihin mielenkiintoisiin neuvotteluihin. Komissio tarkastelee eri ö, keinoja uudistaa sopimuksia Meksikon ja Chilin kanssa. Ne monemmat edistävät avoimia markkinoita ei ainoastaan latinalaisessa Amerikassa, vaan myöskin monenvälisissä yhteyksissä. Ja meidän mielestämme tällainen äh, etsintäprosessi on aivan normaali äh, menettely tällaisissa asioissa, koska kumppaneidemme eh, ajatukset siitä, mitä tulisi uudistaa ja mitä tarkistuksia tulisi tehdä, ovat erilaisia kuin meidän. Ja täten ennen kuin ryhdymme hakemaan neuvottelumandaattia, tällainen, eh, tällaisella mietinnöllä voi olla hyvin tärkeä merkitys. Tämän illan keskustelu on käyty muutoksen vuonna molemmissa toimielimissämme. Meillä on teknisiä konsultaatioita, joita on suunniteltu vuodelle 2014 ja me tulemme pitämään niistä kiinni. Sitten kun on koittanut hetki poliittisille päätöksille, nämä poliittiset päätökset tullaan tekemään, olipa sitten